selitykset vuorossa. Me aloitamme Hedin mietinnöstä. Ensimmäinen listallani on Rova Over. She doesn't seem to have a microphone through the technicians many people Uh, the clock We, we seem to have a problem. Meillä näyttää olevan ongelma täällä Rova Averin mikrofonin kanssa. Ja. Nyt. Ja. Nyt on korras Eh, tänan mulle sõna andmise eest. Kiitoksia. Haluaisin kiittää siitä, että sain puheenvuoron. Euroopan unionin kuluttajan suoja politiikka ja sääntelypolitiikka on muuttunut viime vuosina aikana vastauksena ihmisten odotuksiin. Me olemme nähneet eh, paljon rajat ylittävää kaupankäyntiä. Tämän vuoksi kuluttajan suoja on aina vain tärkeämpää, kun, aina vain tärkeämpää, kun ihmiset ostavat ja myyvät ö, tuotteita rajat ylittävästi. Olen iloinen siitä, että meillä on nyt ö, enemmän joustavuutta kuluttajan suojavälineissä ja vahvasti tuen tätä mietintöä ja siihen tehtyjä tarkistuksia. Kiitoksia. Herra Balsiitis on seuraava. Eh, Kiitoksia. Arvoisa puhemies, minä tuin tätä mietintöä. Kuluttajansuojapolitiikka on erittäin tärkeää sisämarkkinoiden toimimiseksi. Meidän täytyy saada aikaan hyvin toimivat sisämarkkinat ja hyvää kuluttajansuoja, mutta ikävä kyllä näin ei tänä päivänä ole. Meillä on lainsäädäntöä, mutta sitä ei täytäntöpana jäsenvaltioissa riittävässä määrin. Tärkeintä on se, että kuluttajamme eivät tunne olevansa turvassa, koska he eivät tiedä sääntöjä ja useissa tapauksissa kompensaatiomekanismit eivät toimi sillä tavoin kuin niiden pitäisi. Euroopan komission pitäisi lisätä toimiaan varmistaakseen, että jäsenvaltiot täytäntöpanevat direktiivejä oikein ja että kuluttajat saavat tietoa oikeuksistaan. Ja tärkeintä on se, että he voivat myöskin täytäntöönpanna näitä oikeuksia käytännössä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Butsoin mietintö. Ensimmäinen herra Uspatskits. I'm sorry, your microphone. Anteeksi, mikrofoninne ei toimi. No niin, olkaa hyvä. Uh, thank you, Eh, gerbiamas eh, pranešėja, gerbiami kollegas, pritariu. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä esittelijä, hyvät kollegat, minä tuen tätä hyvää aloitetta. Eritoten tuen ajatusta siitä, että Solvit-verkostoa vahvistetaan ja sen toimiala laajennetaan. Meidän täytyy myös löytää riittävästi rahoitusta sen varmistamiseksi, että kansallinen media tv ohjelmas ja TV-ohjelmat ja internet-portaaleja käytetään, jotta saadaan ihmisille tietoa tästä Solvit-verkostosta. Voin kertoa teille, että kaksinaismoraali pätee edelleen tämän asian osalta ja samoista rikkeistä saa eri maissa hyvin erilaisia rangaistuksia. Kiitoksia kollegat. Pyydän, että poistuisitte täältä salista hiljaa, kun käsittelemme näitä äänestysselistyksiä. Herra Antoniotsi. Grazie. Kiitos puhemies. Äänestin Busoin mietinnön puolesta, koska olen sitä mieltä, että Solvit-palvelu on äärimmäisen tärkeä palvelu sen tarkoituksena on luoda läpinäkyvä avoin verkosto kansalaisten unionin ja yritysten välille. Solvit on osoittautunut myöskin käytännölliseksi ratkaisuksi, kun yritysten ongelmia on ratkottu. Ja nimenomaan siinä tapauksessa, kun yritykset haluavat toimia täyspainoisesti sisämarkkinoilla. Monissa kansallisissa lainsäädännöissä on edelleenkin vielä esteitä ja ne on nyt poistettava. Sitä varten on saatava lisävaroja, jotta saadaan palkatuksi henkilöstöä, joka tuntee nämä kysymykset ja myöskin palvelua on parannettava alueellisella ja paikallisella tasolla, jossa tämä hyötykäyttö voisi olla entistä laajempaa. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Voisitteko keskustella tämän salin ulkopuolella? jotta täällä voidaan äänestysselityksiä antaa. Kiitos. The next is Mrs. Roitova. Rouva Roitova seuraavaksi. Pani předsedající, chci jako Kiitoksia, hyvä puhemies. Pari esittelijänä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja aivan ilmiömäisestä enemmistöstä, jonka saimme solvit mietinnön taakse. Neuvoston ja komission täytyy nyt todella suhtautua vakavasti suosituksiimme. Me haluaisimme, että tästä hyödyllisestä välineestä tulisi vieläkin hyödyllisempi kansalaisille ja yritysmaailman ihmisille. Meidän täytyy ennen kaikkea saada enemmän tietoa tästä välineestä. Olen varma siitä, että ensi vuonna komissio tulee esittämään parlamentille kattavan vuosiraportin, jossa yksityiskohtaisesti kerrotaan julkisista valituksista eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Kiitos. Kiitos herra Yao. Mr. Yao? Okay. Oh, sorry. Oh, uh, I'm, I'm awfully... Pahoittelut, minä tein tässä virheen. Me siirrymme De Brunin mietintöön ja ensimmäinen puhuja tässä luettelossa on herra Kalenauski. pani przewodnicząca! chciałbym uzasadnić sposób swojego Puhemies, haluaisin selvittää omaa äänestystäni liittyen Roode Brynin mietintöön. Ensinnäkin haluaisin esittää kiitokset hänelle tekemästään työstä. Kyse on lemmikielin kuljetuksista. Tämä ei kuitenkaan koske pelkästään eläimiä, vaan myöskin ihmisiä, jotka kuljetuksia hoitavat. Ja siksi Haluan äh, tukea sitä, että siirtymäkausijärjestelystä päästään äh, eroon ja saadaan aikaiseksi äh, pysyvä järkiperäinen säännöstö, joiden puitteissa lemmikeläinten kuljetuksia voidaan harjoittaa. Thank you. Now we come back. Kiitoksia. Nyt palaamme Rova Roitovaan De Brunin mietinnössä. Rova Roitova. Děkuji, paní předsedkyně. Hlasovala jsem pro Kiitoksia, rouva puhemies. Minä äänestin tämän äh, siirtymäajan äh, pidentämisen puolesta, koska valtiot ovat todenneet, että e, tätä ei enää pitäisi pidentää. Äh, mielestäni Irlannin, Maltan, Ruotsin ja Britannian huolenaiheet ovat oikeutet, jotka haluavat enemmän dokumentteja, asiakirjoja näistä eläimistä, jotka heidän, niiden maihin tulleet, koska erilaiset sairaudet ovat tässä huolen aiheena. Ikävä kyllä, minun täytyy todeta, että meidän täytyy hoitaa nämä siirtymäajat tulevaisuudessa, koska me tarvitsemme harmonisoitua lainsäädäntöä kaikille. Kiitoksia. Herra Jao. Äh, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitoksia, puhemies. Minä ymmärrän eri jäsenvaltioiden intressit, jotka haluavat äh, näiden sääntöjen määrän pidentämistä. Meidän täytyy kuitenkin pitää huoli, että tässä pysytään suhteellis- tai että tämä pysyy suhteellisena ja mielestäni tässä tapauksessa näin ei ole. Tästä syystä myöskin äänestin tyhjää ja mielestäni me tarvitsemme yhtäältä sopivaa tehokasta ulkosuojaa, kun kyse on tuonnista Euroopan unionin alueelle ja toisaalta me tarvitsemme myöskin harmonisointia Euroopan unionin sisällä, koska tämä on myöskin kuluttajan kannalta järkevää, joka jossain vaiheessa sitten ei enää ymmärrä, mistä on kyse. Jos esimerkiksi kun hän matkustaa maahan A, niin siellä on eri säännöt kuin jos hän matkustaa siihen maahan B. Kiitos. Kiitoksia, Rova Sinclair. Thank you. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä äänestin tätä ehdotusta vastaan ennen kaikkea sen vuoksi, että olen yhdistyneestä kuningaskunnasta ja mielestäni meillä on jo valmiiksi hyvää lainsäädäntöä. Emmekä me halua mitään raivotautia saarellemme. Huomasin tässä, että tässä 25 vuotta sitten jo saatiin tällaisia ehdotuksia, mutta monet oman äänestäjäkuntani henkilöt ovat sitä mieltä, että täältä parlamentista tulevat monet lainsäädännöt ovat aivan tuulesta temmattuja. Herra Hämen, hienoa, että olette taas sillä puhemiehen pallilla. Me joskus kuulemme komissiolta, että EU tekee tarpeeksi ja pitäisi keskittyä suuriin asioihin. Ja sitten meillä on paljon näitä aloitteita siitä, että mihin lemmikkieläimiä saa viedä tässä pitäisi pysyä suhteellisina. Tietysti mailla on erilaiset ehdot. Esimerkiksi Irlannilla ei ole maarajoilla ollenkaan. Ja me pystymme kyllä saamaan aikaan järkevät kahden tai monenväliset sopimukset toistemme kanssa. Uskommeko todella, että tilanne olisi parempi, jos loisimme uuta, uutta byrokratiaa samojen henkilöiden käsissä, jotka ovat luoneet meille kaikki nämä politiikan alat? joita on vaadittu tähän EU-lainsäädäntöön. Totta kai jo, joitakin asioita voidaan jättää jäsenvaltioiden harteille. Kiitoksia. Sitten siirrymme Koelion mietintöön ensimmäisenä ää, äh, Rova Ovir. Tänään rouva president mulle sana antamast. Schengen... Kiitoksia rouva puhemies jälleen tästä puheenvuorosta. Schengenin alueen tarkoituksena on vapaa liikkuvuus. Ei ole ollenkaan loogista, että monilla pitkäaikaisviisumin haltijoilla on niin paljon esteitä vapaalle liikkuvuudelle Schengenin alueelle. Lyhyen viisumin haltijat voivat paljon helpommin liikkua Schengenin alueella. Kuukauden kuluttua viisumikoodiston pitäisi astua voimaan Euroopan unionissa, mutta jäsenvaltioissa tulkinnat äh, näistä säännöistä ovat erilaisia. Ennen kaikkea tässä on käytännön ongelmia, joita ihmisillä on edessään, samoin kuin viivästyksiä monissa jäsenvaltioissa. Tämä aihe on todella kiireellinen ja viisumilainsäädäntö astuu hyvin pian voimaan, kuten jo sanoinkin. Minä todella tuen tätä mietintää. Mrs. Roy- Kiitos Rova Roitova. Eh, Pani předsedkyně, podpořila... Puhemies, itse tuin tätä hanketta, jossa on kyse pitkäaikaisista viisumeista ja, ja siitä, että tutkijoille opiskelijoille ja muille pitkän viisumin annetaan mahdollisuus vapaaseen liikkuvuuteen, liikkuvuuteen Euroopan unionin alueella. Mutta haluaisin kuitenkin pyytää sodellista tsekkiä vastaan. Me nimittäin olemme kamppailleet jatkuvasti onnistumatta, jotta Kanada myöskin jatkossa myöntäisi viisumeja. Tällä hetkellä tähän liittyy ongelmia, joita Kanada on luvannut ratkaista, mutta asian eteen ei ole tehty kuitenkaan mitään. a vitában is elhangzott, elősegíti az egyik. Kiitoksia. Täällä on tuotu erilaisia huolia esille keskustelun aikana. Tässähän mietinnön tarkoituksena on helpottaa kolmansien maiden kansalaisten ö, mahdollisuuksia matkustaa unionin alueella, kun heillä on pitkäaikaisviisumi. Jäsenvaltiot voivat antaa tässä oleskeluluvan tietyn ajan kuluttua tai sitten ne eivät vain pane täytäntöön asianmukaisesti Schengenin järjestelmää. Unkari, unkarilaiset äänestivät <clears throat> tässä tyhjää, koska Unkarihan on jo asianmukaisesti pannut tämän lainsäädännön täytäntöön ja me olemme olleet paljon tehokkaampia tällaisten oleskelulupien antamisessa, mutta meidän täytyy myös korostaa kolmansien maiden kansalaisten suuntaan, jotka siis tulevat Euroopan unioniin, heillä täytyy olla oikeus nauttia oleskelumahdollisuudesta Euroopan unionin alueella, mutta tätä varten me tarvitsemme EU-tason ja jäsenvaltiotason lainsäädäntöä. Lainsäädäntöä, joka vahvistaa tavoitteita meikä estä meidän toteutumista. Kiitoksia nyt Intveldin mietintö Rova Harkin. Tässä mietinnössä on hyvin paljon hyviä asioita, mutta en voi tukea kohtaa 35, jossa puhutaan yhteisestä veropohjasta. Tämän oli tarkoitus olla tehokkaampi ja helpottaa toimia, mutta nyt tilanne on se, että yritykset joutuvat ongelmiin. Meillä on 28 ja 27 veropohjaa ja tämä ei helpota asiaa. Tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että jaettaisiin näitä tuotteita EUn laajaisesti. Esimerkiksi Irlanti tässä joutuisi kärsijäksi, koska tämä on mielestäni outoa, että EUn sydämessä meillä on tavaroiden vapaa liikkuvuus. Jos me käytämme tätä CCCTBtä, niin sitten me tässä rankaisemme vieviä maita. Tämä myöskin vahingoittaisi Euroopan kapasiteettia houkutella suoria investointeja, koska tästä tämä tapahtuisi jonkin monimutkaisen form, kaavan avulla. Ja tämä mielestäni kyllä vahingoittaisi kapasiteettiamme houkutella näitä suoria investointeja. Kiitoksia sitten vi- lopuksi Tuunund Hoensteinin mietintö. Herra Kalanowski ensimmäiseksi. Pani przewodnicząca, na początek chciałbym podziękować koleżance za przygotowanie. Puhemies, haluaisin aluksi esittää kiitokset eh, kollegoille eh, tästä eh, työstä, joka on äärimmäisen tärkeää taloudellisen kasvun kannalta. Siinä puhutaan sisämarkkinoiden tulostaulujärjestelmän soveltamisesta jäsenmaihin tarkoituksena lisätä kestävää kehitystä ja, ja saada myöskin aikaiseksi yhteistyötä sekä Euroopan unionin että jäsenmaiden viranomaisten välille. Myöskin menettelyiden yksinkertaistaminen on tämän uudistuksen tarkoitus. Myöskin tietojen julkaiseminen kansalaisten ja yritysten edun lisäämiseksi on hyvä asia ja tämä kaikki lisää myöskin läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Kiitos herra Ospatskits. Rouva presidentti. Oh, no, no. Mr. Ospatskits first. Ensin herra Ospatskits. Next. Te olette seuraava. Uh, Rouva puhemies. Hyvä esittelijä, arvon kollegat. Minä tuin tätä hyvää aloitetta ja mielestäni tämä voi olla erittäin hyödyllinen kansalaisille. Jos meillä ei ole kuitenkaan selvästi ja johdonmukaisesti säänneltyjä sisämarkkinoita ja niiden asianmukaista valvontaa, emme pysty auttamaan markkinatoimijoita niiden koosta tai toimittavista palveluista tuotteista riippumatta. Meillä pitäisi olla hyvät sanktiot, joita voitaisiin soveltaa silloin, kun nähdään, että sääntöjä on rikottu. On myös erittäin tärkeää parantaa kansainvälistä ratkaisumenettelyä. Kahdeksassa tapauksessa kymmenestä kansallinen tai kansainvälinen riitojenratkaisu eliin ei ole toiminut asianmukaisesti. Jos tilannetta ei korjata, niin kovinkaan suurta muutosta ei saada aikaiseksi. Kiitos ja nyt Rova Ovir. Tänään vapaan tänne, että mä ilmiä Kiitoksia puhemies. Anteeksi, että tässä olin hiukan liian hätäinen. Vakaa jotta saadaan aikaan vakaa ja innovatiivinen taloudellinen ympäristö. Me tarvitsemme sisämarkkinoita, jotka toimivat hyvin. Se, että sisämarkkinat toimivat hyvin, täytyy hyväksyä, täytyy näitä sääntöjä hyväksyä ja sen täytyy tapahtua kaikkien jäsenvaltioiden tasolla. Lainsäädännön hyväksyminen olisi helpompaa, ja parlamentaarinen valvonta olisi tehokkaampaa, jos kansalliset parlamentit otettaisiin mukaan toimintaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nämä asiat otettiin mietinnössä huomioon. Tästä syystä tuinkin sitä sataprosenttisesti. Kiitoksia ja lopuksi vielä Rova Roitova. Rova Roitova. Pani předsedkyně, parlament podle očekávání Puhemies, Euroopan parlamentti hyväksyi kolme sisämarkkinamietintöä. Ja nyt kyse on sisämarkkinoiden tulostaulumietinnöstä. Sosiaalidemokraatit kuitenkin vastustivat tulevaisuudessa järjestettäviä kokeita testejä, koska ne ovat sosiaalisten ja, ja ympäristönormien kanssa törmäyskurssilla tarkoituksena luonnollisesti kuitenkin edistää eh, tilannetta, mutta vasemmisto ei eh, selvittänyt, mikä ongelma näihin kriteereihin liittyen, miksi he vastustivat tätä. Kiitoksia. Istunto keskeytetään nyt kello 15 asti.